Thank you, colleagues. Good morning. Hyvää huomenta, kollegat. Annoin kollegoille hiukan tässä aikaa asettautua ennen kuin aloitamme, mutta nyt olemme valmiita aloittamaan tämän päivän täysistunnon ja aloitamme äänestyksellä kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä työjärjestyksen 154 artikla